ohjelman riittämätöntä rahoitusta. Neuvoston puolesta puhuu herra Della Vedova. Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati, l'Unione... Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni on maailman suurin humanitaarisen avun antaja ja myöskin kahdenvälisen, kahdenvälinen apu jäsenvaltiolta on erittäin merkittävässä asemassa avustustoimissa jäsenvaltiot ovat maksaneet miltei puolitoista miljardia humanitaarista apua Syyrian kriisin puhjettua 2011. Tämä 666 miljardin humanitaarisen avun lisäksi, joka on tullut Euroopan unionin talousarviosta, jonka komissio on hoitanut perille. Kuten parlamentti hyvin tietää, neuvosto hiljattain hyväksyi yhdessä parlamentin kanssa lisätalousarvion vuodelle 2014. Siitä saadaan vielä 250 miljoonaa euroa tai jopa enemmän humanitaarista apua varten tämän vuoden aikana vielä. Suurin osa tästä summasta menee Syyrian kriisin hoitoon. Tämä selkeästi osoittaa, kuinka sitoutuneita olemme toimittamaan humanitaarista apua niille, jotka sitä tarvitsevat erityisestikin ihmisille, jotka ovat joutuneet kärsimään Syyrian kriisistä. Eilispäivänä neuvosto hyväksyi johtopäätöksiä Syyrian kriisin osalta. Se ilmaisi vakavan huolensa siitä dramaattisesta rahoituksen puutteesta huolimatta YK vetomuksesta vuonna 2014. Väliaikaisesti on keskeytetty Syyrian pakolaisten auttaminen maailman elintarvikeohjelmasta. Olen pyytänyt, että kansainvälinen yhteisö lisäisi rahoitusapuaan nyt kun talvi on tulossa. Vuonna 2015 osalta on verrattu lisärahan saamiseen. Me muiden pääsisten avunantien joukossa reagoimme välittömästi. Maailman elintarvikeohjelma hätääntyneenä vetosi rahoituksen puolesta Alankomaat, Saksa, Irlanti, Belgia yhteensä ovat antaneet yli 40, 14 miljoonaa dollaria. Sen lisäksi, mitä Euroopan unionin talousarviosta on jo annettu. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteensä Euroopan unionista on annettu rahaa 20 miljoonaa euroa tämän vetomuksen esittämisen jälkeen hätäapuna. Hienoa, että olemme voineet että nyt tilkitä tämän aukon, joka on syntynyt maailman elintarvikeohjelman rahoitukseen. 1,4 miljoonaa Euroopan tai Syyrian pakolaista nyt saa apua. Kriisi, tämä Syyrian kriisi on mittasuhteiltaan niin suuri, että kaikkia tarpeita ei voida täyttää, kun on kyse kodistaan pakenemaan joutuneista ihmisistä – Ihmisillä ei ole yleensä muuta kuin vaatteet päällään, kun he kodestaan pakenevat. Mitä muuta he eivät mukaan eri ottaa. Meidän täytyy varmistaa, että teidän kärsimyksensä ei kasva entisestäänkin ja että elintarvikeapua vähintäänkin toimitaan niille, jotka ovat menettäneet kaiken. Neuvoston ja jäsenvaltion täytyy varmistaa, että tämä ruoka-apu ei lopu. Komissio on koordinoinut huolellisesti jäsenvaltioiden ja unionin apua, jotta näissä ainutlaatuisissa olosuhteissa apu on saatu perille. Samanaikaisesti kun olemme reagoineet hätäapupyyntöön, meidän täytyy varmistaa, että kokonaisrahoitus on kunnossa. Tässä yhteydessä haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että unionin jäsenvaltiot ovat suurimpia avunantajia maailman elintarvike- tai YK elintarvikeohjelmaan, ja silloinkin kun on tehty vetoomuksia, Euroopan unioni on nopeasti reagoinut ja maksanut 150 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana on määrä antaa 150 miljoonaa Syyrian kriisin hoitoon, interregio-ohjelmaan tämä 150 miljoonaa. Hyvät naiset ja herrat, EU on yksi suurimpia humanitaarisen avun antajia. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot kahdenvälisesti omavat pitkät perinteet yhteistyöstä elintarvikeohjelman kanssa. Me olemme varmista yhdessä elintarvikeohjelman kanssa, että oikeat toimet otetaan käyttöön oikea-aikaisesti ja rahoitussukunnassa täytyy varmistaa, että nyt havaitut ongelmat eivät enää jatkossa esiinny. Haluamme auttaa ihmisiä, jotka apua kaipaavat, erityisestikin tämän kamottavan Syyrian sodan uhreja haluamme auttaa. Kiitoksia. So. Kiitoksia ministeri Vedova. Kiitoksia siitä, että otitte huomioon sen, että aika on kortilla. Sitten seuraavaksi puhuu Stilianidis komission puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Hyvät edustajat, hyvät kollegat. Olen kiitollinen siitä, että voin puhua tästä tärkeästä asiasta tänään. On selvää, että Syyrian kriisi on sellaista ei aikaisemmin ole ollut jos ajatellaan sen humanitaarisia seurauksia ja sen rahoitusvaikutuksia. Kansainvälisten avunantajien nopea toiminta on tärkeää, jotta tilanne ei nykyistä vielä huonone. Jos halutaan kattava vastaus tähän kriisiin, niin ei voida lähteä liikkeelle normaalibudjetista, vaan meidän on yhdessä tehtävä töitä, jotta voidaan saada selkeä eurooppalainen vastaus. Meillä on yhteinen vastuu pyrkiä löytämään voimavarat ongelman ratkaisemiseksi. Se, että VFP päätti lopettaa ruoka-avun, tämä on selkeä osoitus siitä, että kyseessä on suurin humanitaarinen tragedia meidän aikanamme haluaisin korostaa sitä, että EU kokonaisuutena vastaa Syyrian kriisin tarpeisiin ja vastaamme myös VFPn pyyntöön. VFP aloitti uudelleen myöhemmin avun annon Syyrian pakolaisille. Ja haluaisin sanoa, että pidän todella tärkeänä sitä, että Euroopan parlamentti on antanut tässä kriisissä laajaa tukea. EU on ollut edelläkävijänä Syyrian kriisiin vastaamisessa. Me olemme antaneet yli 3,1 miljardia euroa, näistä 681 euroa Euroopan komission humanitaarisesta budjetista ja 120 miljoonaa euroa on annettu VFPn operaatiolle Syyriassa ja naapurimaissa. Maailman ruokaohjelma VFP on toiseksi suurin eh, humanitaarinen kumppanimme UNHCRn jälkeen. Me olemme täysin sitoutuneita kumppanuuteen VFPn kanssa. Me olemme kiireellisenä toimena antaneet lisäksi 5,5 miljoonaa euroa VFPlle Syyrian pakolaisia varten. Näin 2014 kaiken kaikkiaan oli 18 miljoonaa euroa 61 miljoonan lisäksi, jotka varattiin jo 2013 joulukuussa. Me aiomme jatkaa ponnistuksia saada lisävaroja käyttöön. Ei ole mikään sattuma, että muutama päivä sitten sekä VFP että Valeri Ammus, jonka kaikki tietävät, esittivät kiitoksensa EUlle tästä anteliasta humanitaarista tuesta. On selvää, että VFPllä on suurimmat tarpeet tässä kriisissä. Kaiken kaikkiaan 1,8 miljardia dollaria tänä vuonna. Tämä on enemmän kuin 1,6 miljardia UNHCRn tarpeita. Itse asiassa ainoastaan noin 60 prosenttia näistä tarpeista katetaan rahoituksella. Ja tämä on todellinen ongelma. Valitettavasti VFP on vain yksi monesta kumppanista, jotka todella kiireesti tarvitsevat rahaa. Ja tästä syystä me olemme kertoneet antaja yhteisölle, että on valitettavasti olemassa tarpeiden ja annetun avun välillä suuri, suuri aukko. Syyria on valtava kriisi, mutta ei se ole ainoa. On Irak, Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan ja muut. Kaikki nämä kriisit ovat suurentaneet humanitaista budjettia aivan äärirajoille. Rahaa ei koskaan ole tarpeeksi ja siksi tarvitaan kustannustehokkaampaa toimintaa ja kohdennetumpia operaatioita humanitaarisilta toimijoilta. Tämä koskee myös VFPtä. Tänä vuonna me kaiken kaikkiaan pääsimme 165 miljoonaan euroon Syyrian kriisin humanitaarisen avun osalta. Tämä on alle puolet 350 miljoonan erityisavulla, joka 2012 saatiin käyttöön. Ensi vuonna komission humanitaarinen apu on 100 miljoonaa aluksi ja sitten myöhemmässä vaiheessa saadaan lisää rahaa. Minä nyt käytän kaiken vaikutusvaltani siihen, että tämä onnistuu, mutta minun ponnisteluni yksin eivät valitettavasti riitä. Me tarvitsemme selkeää kollektiivista toimintaa. Ensi vuodelle on odotettavissa 7,2 miljardin tarpeet, 7,2 miljardin dollarin tarpeet ainoastaan Syyrian kriisiä varten. Tämä on suuri nousu verrattuna tämän vuoden kuuteen miljardiin dollariin. Syyrian kriisi tulee olemaan ykkösprioriteettina myös tulevina vuosina. Ja koko tällä alueella tuntuu kriisin vaikutus. Meidän on mietittävä, miten voidaan saada lisää rahaa ja miten rahoitus olla kestävää, jottei tämä ole vain lyhytaikaista. Tarvitsemme pitkäaikaisen lähestymistavan meidän on jatkossakin toimittava lupaustamme mukaisesti. Tämä ei ole ainoastaan moraalinen velvollisuutemme, vaan kyseessä on myös elämän ja kuoleman kysymys miljoonille syyrien pakolaisille. Kuten tiedätte, muutama päivä sitten palasin yhteiseltä matkalta Mogherinin ja Johannes Hannin kanssa – olimme matkalla ja kävimme pakolaisleireillä Syyrian rajalla ja siellä pakolaisten tilanne on aivan kauhistuttava ja e, ensimmäisenä siellä kärsittäisiin, jos vähennettäisiin ruoka-apua ja meidän yhteinen velvollisuutemme on estää tämä. Meidän on yhdessä pyrittävä siihen, että näin ei käy, mutta lopulta Syyrian kriisiin eniten kaivataan poliittista ratkaisua. Turin, joka on YK erityisedustaja, saa meiltä täyden tuen. Ja tämä kävi ilmi myös ulkoisen neuvoston päätelmistä. Kiitos. Kiitoksia komissaari Stiljanidis. Hyvät kollegat, nyt siirrymme keskusteluun. viive on vielä pidempi kuin aiemmin, joten olen tiukkana puheenjohtajan suhteen. Kollega Stier, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, viimeisen neljän vuoden aikana konfliktin alkamisen jälkeen Syyriassa useissa yhteyksissä täällä parlamentissa olemme korostaneet, että tämä on suurin humanitaarinen kriisi koko maailmassa. 14 miljoonaa ihmistä kipeästi tarvitsee humanitaarista apua Syyriassa ja 5 miljoonaa näistä ihmisistä on lapsia. Yksi 1,7 miljoonaa pakolaista naapurimaissa on käyttänyt maailman elintarvikeohjelmaa ja tämä loppui joulukuun alussa varojen puutteessa näitä varoja kuitenkin on kerätty mahdollisimman lyhyessä ajassa, jotta voitaisiin jatkaa FV-ohjelmaa komission jäsenen puheenvuoron rohkaiseva hän, koska hän puhui lisää tuesta tälle ohjelmalle. On tärkeää korostaa, että EU on täyttänyt kaikki sitoumuksensa ajoissa, koska olemme kuulleet joistakin veloista tämän ohjelman suhteen, mutta EU kuitenkin on lähettänyt kaikki varat aivan ajoissa, mutta jatkossakin sen pitää näin tehdä ja tarjota humanitaarista apua tämänkaltaisille maille. Ihmishenget ovat tästä riippuvaisia, mutta meidän pitää vedota myös kansainvälisiin kumppaneihimme, jotta he ottaisivat isomman osuuden, kun rahoitetaan humanitaarista apua. Humanitaarinen kriisi Syyriassa juontaa juurensa konfliktin syistä, mutta tällä välin kansainvälisen yhteisön ei pidä keskeyttää apuaan. Kiitoksia edustaja Stier. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Noiser. Herr Präsident, Herr Kommissar. Puhemies, komission jäsen, arvon ministeri. Kaikki poliitikot haluavat nopeasti toimittaa paljon apua Syyrian pakolaisille. Siitä huolimatta rahaa puuttuu muuttuu. Maailman elintarvikeohjelma ei pysty toimittamaan elintarvikkeita. Elintarvikkeista joudutaan säästämään. Poliitikkojen puheen yksiselitteistä. Nyt varoitan ihmisiä kuolemasta ja kurjuudesta, mikäli tukea ei anneta. Saksan liittohallituksessa minun puolueeni sanoo, että kyse on vuosisadan katastrofista. Kuulet aivan oikein, tämä on vuosisadan katastrofi. Sillä sataa, tulee kylmää, ja sitten ihmiset kuolevat. Nyt ei puutu myötätuntoa eikä dramatiikkaa, mutta mitä pateettisuudella dramatiikalla, mitä hyötyä siitä on, mikäli näemme kylmät luvut. Luvut ovat yksiselitteisiä. Humanitaarisen avun tukea on leikattu jatkuvasti. Budjetti on liian pieni ja jäsenvaltiot aivan tahallaan alirahoittavat sitä maksamattomia laskuja on kasapäin. En sano tätä siksi, että joulu on tulossa, mutta sanon, että rajat pitää avata. Meidän täytyy avata sydämemme. Jäsenvaltioiden täytyy avata myöskin kukkaran nyörensä. Kiitos. Vielen kollegin Kiitoksia, edustaja Noiser. Seuraavaksi edustaja Karski, yksi minuutti. Przewodniczący Puhemies, yksi kaikkein verisimmistä konflikteista viime vuosikymmenellä Syyrian sota. 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä, sadat tuhannet ovat jättäneet kotinsa paetessaan. Me voimme tarkastella tilannetta vähän niin kuin raamatun aikana Jeesuksen se on kuin Jeesuksen kieltä puhuttiin. Nyt tämä alueen raunioina kristityt, jotka siellä asuvat tuhansia vuosia sitten, on nyt tapettu ja ne, jotka ovat selviytyneet, ovat joutuneet pakenemaan. 300, yli 300 miljoonaa on painut naapurimaihin, 7 miljoonaa on sisäisiä pakolaisia Syyriassa, molemmissa ryhmissä 6 miljoonaa on lapsia. Näiden ihmisten kurjuus on todella suor, suurta ja rahoitus, rahoitus loppui Eh, VFPstä naapurimaiden pakolaisille, jotta, jossa varmistettaisiin elin tarvikkeet joulukuussa ihmisillä tähän ei päädytty. Rahat kerättiin vain julkisen rahoituksen avulla. Meidän pitää nyt tehdä kaikkemme pakolaisten hyväksi, jotta he eivät enää joudu kärsimään tästä sodasta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Teritska, puolitoista minuuttia. Uh, Hyvä puhemies, komission jäsen ministeri, pyydän anteeksi sitä, että joudun poistumaan heti puheenvuoron jälkeen, sillä meillä on ryhmäkokous, jossa käsitellään tärkeä asiakirjasta huomenna äänestä käytetään. Itse asiassa komissio helpotti minun kommenttiani, sillä minä olin yksi niistä, joka aloitti tämän keskustelun ja komissio hyvin nopeasti antoi vastauksen. Mutta olen huolestunut, olen yhä huolestunut siitä syystä, että ruoka-avun keskeyttäminen ei ole ainoastaan hyvin haitallista, vaan se on jopa melkein rikollista ottaen huomioon, minkälaista tilanteesta on siellä pakolaisten joukossa kyse. Minä pelkään sitä, että muutoin kuukauden kuluttua joudumme samaan samantapaiseen tilanteeseen. Ymmärsin, että te olette täysin tietoinen tästä. Minä haluaisin esittää teille pyynnön myös tämän talon kostauksella toimia, olla tiukkana. No, me annamme teille tukenne. Eli voitte olla todella vaativaisia. Tässä ei kyse ainoastaan pakolaista, vaan myös naapurimaiden tilanteesta. Siellä on kansantalous, sosiaalijärjestelmä, ruoka- ja vesihuolto romahtanut. Katsotaan Libanonia, jossa on neljä miljoonaa ihmistä, yksi yli miljoona pakolaista on siellä Libanonin rajalla. Meidän on jatkossakin keskityttävä tähän asiaan. Me tuemme teitä, mutta meillä on kyllä kovat odotukset. Kiitos. Kiitoksia, Herra Teritska. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kollega Chrysogonos. Kiitoksia, puhemies. Syyriassa olemme havainneet, kuinka kolme ja puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodistaan. Monet heistä ovat tulleet Euroopan unionin reuna-alueille tai naapurimaihin jotta voimme vastata näiden ihmisten tarpeisiin. 18 miljoonaa euroa on toimitettu rahaa. Suurin osa tästä on tullut Euroopan unionista. Dublin, Dublinin yleissopimuksen säännöt pyrkivät varmistamaan ihmisten turvallisuuden ja terveyden. Turvapaikkajärjestelmämme on kuitenkin täysin epäinhimillinen. Ihmiset äh, joutuvat periaatteessa loukkuun he jäävät siihen maahan, johon he ensimmäisenä tulevat Euroopassa. Erityisestikin Kreikkaan ja Italian he jäävät jumiin. He eivät pääse sieltä pois, koska se on se Euroopan unionin jäsenvaltio, johon, se, johon he ensimmäisellään, ensimmäisellä jalallaan astuvat. Olemme nähneet, kuinka kansainvälistä humanitaarista lakia rikotaan. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman taakanjakojärjestelmän. Nyt on tullut Keski- ja Pohjois-Euroopan maiden aika ottaa oma osuutensa tästä taakasta. Niiden täytyy osoittaa solidarisuutta perussopimusten mukaisesti ja pitää kiinni lupauksestaan. Kiitoksia, edustaja Friso Konos. Seuraavaksi kollega Smith, yksi minuutti. Thank you, uh, colleagues. Puhemies, kiitoksia komissaari, e, e, kiittäisin teitä ripästä toiminnasta, kun olette reagoineet tähän huomattavan suureen kriisiin, jo, joka on syntynyt VFPC. Minulla on muutama kysymyskin teille tästä aiheesta. Olemmeko sitä mieltä, että tähän liittyy tällainen järjestelmällinen ongelma tähän VFP, ja tämän takia apu on keskeytynyt, vai eivätkö he vaan pystyneet hoitamaan näin suurta tarvetta, vai onko tässä joku poliittinen kysymys, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Tätä todella pitää tutkia, kun ajatellaan sen seurauksia. Sama oli hyvä, että kuulitte tästä yhteistä matkasta ne alueelle kollegoiden kanssa ja humanitaariset aspektit ovat vain osa tätä tarinaa, niin kuin te sanoitte. Tästä tarvitaan poliittista ratkaisua. Voisitteko antaa hiukan enemmän tietoa siitä, miten EU ja teidän yksikön koordinoivat jäsenvaltioiden kanssa tätä äh, sotilastoimintaa, jota jotkut jäsenvaltiot harjoittavat, ja tällä kaikella on omat seurauksensa ja sitten vielä johdonmukaisesta turvapaikkapolitiikasta joissakin maissa, jo, jotkut maat pärjäävät todellakin tässä pakolaiskysymyksessä paremmin kuin toiset. Kiitoksia edustaja Smith. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Funtulis. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. VFPn rahoituksen puutteet on todella traagista näille ihmisille, varsinkin nyt kun talvikovaa vauhtia lähestyy, kun katsoo, miten ihmiset Syyriasta suuntaavat askeleensa naapurimaihin, mukaan lukien Egyptiin. Tässä nyt puhutaan hengissä säilymisestä ja joku on ymmärtänyt, että pitää toimia kiireellisesti. Pyydetään, että kaikki tekisivät vielä suurempia ponnistuksia, mutta kuka on vastuussa Syyrian sodasta? No tämä on kansainvälisen yhteisön toimimattomuudesta johtuvaa meidän syytämme. Tämä on osittain siksi, että Irakissa ja muualla olemme ryhtyneet toimiin ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset joutuvat lähtemään maastaan. He tietysti suuntautuvat ensin Välimeren maihin, ensiksi he menevät Kreikkaan sitten Italiaan, koska ne ovat lähimpänä. Eh, Milan Mon seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaarille näistä tiedoista. Olen tyytyväinen, niin kuin sanottiin, että al- al- tämä ohjelma voi jatkaa elintarvike tukea monille syrjäpakolaisille. Tämä on tärkeä maailmallisesti, mutta myös Euroopan Euroopassa. Tulevina kuukausina varmasti joudumme vielä uudestaan tähän tilanteeseen, siksi pitää saada aikaan parempi sitoumus koko kansainvälisessä yhteisössä, jotta voidaan lieventää näiden miljoonien pakolaisten tilannetta aivan erityisesti, kun ajatellaan tulevaa talvea. Toisaalta, niin kuin te sanoitte komissaari, meidän pitää jatkossakin pyrkiä löytämään poliittinen ratkaisu, joka kattaa kaiken, mutta kaikkein tärkeintä on vähentää väkivallan tasoa ja tässä mielessä toivon, että tämä ehdotus, uusi ehdotus voi onnistua, jonka YK on tehnyt tehnyt, jotta aletaan luoda tällaista aluetta, jossa on vakaan vapaa väkivaltaisuuksia, siis tavallaan jäädytetään näitä paikallisten näitä väkivaltaisuuksia. Toivon, että tämä aloite pystyisi takamaan turvallisuuden ja välttämään tuhansien ihmisten pako, pakolaisuuden, mutta tässä tarvitaan poliittista ratkaisua, mutta pitää vahvistaa myös Syyrian maltillisia voimia. He, ne ovat siellä hajautuneita ja niihin, niihin hyökätään hallituksen toimesta, samoin terroristit alueella hyökkäävät niitä vastaan. Alueella on tarpeen myös se, että naapurimaat ja muut kansalaiset toimijat vaikuttavat osapuolilta lopetetaan tämä konflikti. Ja vielä lopuksi EU on ollut ratkaisevassa roolissa, niin kuin teki selitte komissaari, ja mitä tulee humanitaarisen apuun. Meidän pitää toimia aktiivisesti, aktiivisesti myös siinä, että löydetään tämä poliittinen ratkaisu ongelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Milan Mon. Seuraavaksi Frunzelika puolitoista minuuttia puhemies. Kollegat, ministeri, Syyrian kriisi on viime, viime aikoina suuren katastrofi. Kymmenen ihmisiä, ihmisiä on kuollut. Valtavasti tuhoajatettu maassa. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tai lähtemään pa- maanpakolaiseksi naapurimaihin samanaikaisesti. Heidän ruokkimisensa ja suojel- suojelemisensa on alirahoitettua. Lentelkätä puuttuu 1,7 miljardin 1,7 miljoonan ihmisen osalta naapurimaissa mukana ottuna Turkissa ihmiset, jotka ovat ruokapuhelmassa mukana, eivät saa ruokaa. Ne ovat valtavia haasteita isäntämaille. Nämä maat ovat avomielisesti avanneet rajansa näille ihmisille, mutta nämä maat eivät ole saaneet riittävästi solidarisuutta ja apua ottaa vastaan että ihmisiä. Meidän pitäisi lisätä rahoitusta vastineeksi tähän humanitaariseen kriisiin Syyriassa ja naapurimaissa. Suurissa täytyy saada mobilisoitua mukaan ottana yksilöt, hallitukset ja yksityiset avunantajat. Heidän avullaan voidaan auttaa tilanteessa, mutta eivät he voi olla pysyvä ratkaisu. EUn jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa sitoumuksiaan ennen muuta ja kansalaisten täytyy tukea meitä tässä ihmiset, jotka joutuvat jättämään kotimaansa, elävät leireissä, he näkevät nälkää ja palelevat. He ovat täysin riippuvaisia kansainvälisestä tuesta. Näiden ihmisten henkin jääminen on kyseinen, on kaikkien tärkein prioriteettemme. Kiitoksia, Frontsulika. Seuraavaksi yksi minuutti, kollega Pretzel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ist es tragisch? puhemies, hyvät naiset ja herrat. Maailman elintarvikeohjelma on joutunut keskeyttämään Syyrian avun. Euroopan unionin täytyy siksi varmistaa, että tuki voidaan uudelleen aloittaa jäsenvaltioita ja Euroopan unionin tämä koskee. Kummankin täytyy mobilisoida lisää varoja. Meidän täytyy kuitenkin pistää merkille tai ottaa huomioon, että ilman poliittista vaikutusvaltaa, joka Euroopan unionilla on, tilanne ei olisi edes mahdollisesti syntynyt. Mutta nyt me jatkuvasti hoidamme pelkkiä oireita, emme itse tautia. Kyselyrajan avaamisesta ja kukkaranöörien avaamisesta on pikemminkin syistä kriisiin. Arabimaillakin on oma vastuunsa. Arabimailla ei ole pelkästään rahaa, vaan erityisestikin niillä on ideologinen ja uskonnollinen vastuu. Syyrian ongelmien varsinainen syy on isla, isma, islamismi. Ja se on asia, jota vastaan meidän täytyy taistella. Kiitoksia. Yksi minuutti sitten kollega Nartille. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella teitä täydestä sydämestä tästä tehokkuudesta ja siitä, että olette niin ymmärtäneet, kuinka tärkeää on edistää tämän ruokaohjelman uudelleen aloittamista. Tämä oli todella tärkeää, eli tästä täysi tunnustus teille ja komissiolle 5 miljoonaa euroa, jotka eh, lisätään 18 aikaisempaan, mutta tässä on kuitenkin suuri ongelma ja ongelma on se, että tässä ei noudateta sitoumuksia Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimista. Ei voi olla niin, että parlamentti ja komissio joutuvat jatkuvasti taistelemaan neuvoston kanssa. Ja siksi pyytäisin, että te pyrkisitte nyt vielä mahdollistamaan sen, että jäsenvaltiot todellakin ne tekevät sen, mitä ovat luvanneet. Kiitoksia edustaja Naarta. Seuraavaksi äh, Rova Ahnutu, yksi minuutti. Monsieur le Président, mes chers collègues, la... Puhemies, hyvät kollegat, pa- pakolaistilanne Syyrian sodan jälkeen on todella häl- hirvittävä on kyse sitten mistä tahansa naapurimaassa. Haluaisin kiinnittää erityisesti huomiota Syyrian kristittyjen tilanteeseen Libanonissa erityisesti vekanlaaksossa Nämä pakolaiset ovat tulleet Homsin ja Hamasin äh, provinsseista kriisin alussa, jotta pakennisivat islamistien vainoja, jotka ovat polttaneet heidän talojaan ja haluavat alavitit kuolleiksi. Kuitenkaan he eivät nauti YK pakolaisasemasta äh, kukaan kristitty voi tällaista hyväksyä. Päinvastoin terroristiryhmät, ovat aseistettuja ja jotka ovat myös paenneet Pekan laaksoon johtuen siitä, että Homse on tehty turvallisemmaksi, he hyötyvät pakolaisasemasta. Nyt olisi korkea aika, että jäsenvaltiot pyytävät YKta lopettaa tällaisen uskomattoman syrjinnän, joka kohdistuu Syyrian kristittyihin pakolaisiin. Kiitoksia, Rova Ahnotu. Nyt äh, puolitoista minuuttia Rouva Valencianolle, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Voisi vaikuttaa siltä, että maailmanlopun on edessä. Tämä ei ole minun sanomani, vaan YK pääsihteerin. Ja kuten kaikki kollegat ovat sanoneet täällä, tilanne on todella kriittinen, jos kuvitellaan eurooppalaista kaupunkia, jossa on noin 1,7 miljoonaa asukasta, vaikkapa Viiniä, ja ajatellaan, että tämän kaupungin lapset, naiset ja miehet eivät saisi ruokaa eikä olisi, heillä olisi asuinpaikkaa. Varmasti kaikki ryhtyisivät toimiin. Kuinka suuriin sellaisiin? No nyt YK ja YK virastot sanoivat, että ne eivät pysty tekemään enempää. Niiden on pakotettava hallitukset täyttämään sitoumuksensa, mutta me tiedämme, että pitää tehdä vielä enemmän, paljon enemmän kuin mitä nyt tehdään, ja tiedetään, että kaikkein rikkaimpien maiden pitäisi ottaa oma osansa tästä pakolaisongelmasta. On miljoonia Jordaniassa, Turkissa ja muissa maissa. Ei näissä maissa pakolaisia voida ottaa vastaan ihan määrättömästi, emmekä me tee mitään UNHCR pyytää, että 130 000 pakolaista sijoitettaisiin meille. Tämä on vain kymmenesosa siitä, mitä tulee Turkkiin tai Libanonin ja Brasiliaan on annettu tuhansia pakolaisia. Mitä EU:ssa tehdään tällä kertaa? Ratkaisu on löytynyt tehokkaasti ja nopeasti komission jäsen. Me tuemme teitä, jos jatkossakin toimitte näin selkeästi ja koitte tämän asian näin tärkeäksi. Kiitoksia, Rova Valenciano. Seuraavaksi kollega Chigjanska, olkaa hyvä. Od roku 2011 trpia kvôli vojensk... Kiitoksia. Vuoden 2011 jälkeen miljoonat siviilit ovat kärsineet Syyriassa aseellisen konfliktin vuoksi. Naiset, lapset, vanhukset, miljoonittain ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kolmas osa heistä on painut naapurimaihin. Ihmiset menettäneet kotinsa työpaikkansa ja elinkeinonsa. Ei näillä myöskään ruokaa eikä vaatteita, jotka menettäneet arvokkuutensa. Maailman elintarvikeohjelma, jota Euroopan unioni rahoittaa, on merkittävässä roolissa, kun se pyrkii auttamaan tämän kammottavan sodan uhreja. Osa tästä avusta on kuitenkin jouduttu lakkauttamaan varojen puutteen vuoksi, siksi monet Syyrian pakolaiset ovat vielä tukalammassa tilanteessa. Heidän suhteensa ovat muuttuneet vieläkin surkeammiksi he kärsivät kylmästä. Tulevaisuudessa meidän täytyy pyrkiä välttymään siltä, että nämä ihmiset jälleen kerran joutuvat kärsimään kylmästä ja epävarmuudesta. Meidän täytyy olla sinnikkäitä tässä kysymyksessä. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiitoksia, edustaja Zidjanska. Seuraavaksi Rova Toija, joka tosin ei ole paikalla, joten hänen sijansa puhuu edustaja Kaan. Yksi minuutti. E- Kiitoksia. Avun uudelleen jatkuminen on tervetullutta Syyrian sota ja talvitilanne nyt on jouduttu keskeyttämään apu ja se olisi vaikuttanut tuhoisella tavalla tuhansiin pakolaisiin. Laajamittainen kriisi on venyttänyt avunantokyyn rajoilleen on suuri ero resurssien ja tarpeiden välillä. Se vain kasvaa ei riitä, että vain pyritään sieltä paremmin käytetään vähäisiä voimavaroja, vaikka kun rahoitetaan humanitaarisen hätätilanteen, sen pitää olla ykkösprioriteetti. On vieläkin ratkaisevan tarttua ongelmaan sen ruudilta. Tässä on selkeä linkki kansainvälisen vastauksen syyriakriisin välillä. Jos kansainvälinen yhteisö olisi tehnyt yhteistyötä varhaisemmassa vaiheessa ja tarttunut brutaalin hallinnon toimintaan humanitaarinen tilanne ei olisi joutunut pois kontrollista. ISISin toiminta ei olisi radikalisoinut oppositiota. Nyt todennäköisesti uusia ryhmittymiä tulee täyttämään tyhjitä. Meidän pitää tarttua tähän epätoivoisen humanitaariseen tilanteeseen. Se on meidän moraalinen vastuumme auttaa pakolaisia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kahn. Seuraavaksi edustaja puolitoista minuuttia. Syyrian sisällissota on jatkunut jo ihan liian pitkään ja sen seuraukset ovat ihan mahdottoman dramaattisia. 200 000 ihmistä on kuollut, 11 miljoonaa syyrialaista tarvitsee nyt eh, humanitaarista apua, puolet on naisia, 3,5 miljoonaa Syyrian ulkopuolella olevaa pakolaista, yli 5000 ihmistä on pyytänyt turvapaikkaa Euroopan unionista ja tähän lisätään vielä ihmisoikeuksien systemaattinen rikkominen. Ihmisiä kidutetaan, käytetään kemmellisiä aseita ja tämä on aivan mahdotonta. Ja tämä on todennäköisesti suurin humanitaarinen draama koko maailmassa ja kuitenkin meidän toimemme ovat olleet aivan liian vähäisiä. Siksi parlamentti pitää tänään antaa neljä selkeää viestiä. Ensinnäkin, että on todellinen häpeä, että YK ruokaohjelma, johon varataan 1,7 miljoonaa euroa, se jouduttiin keskeyttämään vaikka vain viime viikon ajaksi. Ja toiseksi Al-Assad ei ole koskaan meidän kumppanimme, mutta hänet on kuitenkin eh, nähtävä toimijana, jotta voitaisiin päästä poliittiseen ratkaisuun tuolla alueella. Ja kolmanneksi hyvin tärkeää on, että annetaan tuki YK erityisedustajalle tällä alueella. Ja neljänneksi ja yhtä tärkeänä on annettava tunnustusta sille työlle, mitä on tehty 20 miljoonalla eurolla. Lopez. Kiitos edustaja Lopez. Puhujalista on näin käyty lävitse. Siirrymme ilman puhelista. Edustaja Kapuutto ensimmäisenä, olkaa hyvä arvoisa puhemies Kiitoksia puhemies. Maailman elintarvikeohjelma on ruokkinut miljoonia Syyrian pakolaisia, jotka ovat paenneet sotaa. Talvi teki tuloaan. Ihmiset asuvat tällä hetkellä teltta majoituksessa. Jordanissa, Libanonissa, Irakissa ja Egyptissä. Nämä ovat maita, joissa on suuri määrä Syyrian pakolaisia. Nämä maat ovat joutuneet koetukselle ja budjetti, rajoitteet ja muut ovat tulleet vastaan. Nyt täytyy YK on alkuperäinen avunantajarahasto jälleen käynnistää ja tarkastaa tilannetta laajemminkin, myöskin naapurimaiden kannalta, ei pelkästään Syyrian kannalta. Italian kaudella on pyritty ankarasti löytämään ratkaisuja. Syyrian pakolaiset ovat todellinen kourien tuntuva ongelma. Joko kansainvälisen yhteisön täytyy toimia ponnekkaasti heidän auttamiseksi. Kiitoksia edustaja Caputto. Sitten seuraava puhuja menettysemän puhelista. Menschen hungern gerade, weil staaten. Ihmiset näkevät nälkää, koska valtiot ja myöskin EU ei ole pitänyt kiinni rahoituslupauksistaan, eikä jatkossakaan pidä. Vaikka maailman elintarvikeohjelma on vetomuksen esittänyt, jotkut jäsenvaltiot eivät anna mitään, jotkut antavat liian vähän. Kyse on pakolaisista, turvatarvitsista ihmisistä. Syyrian konflikti ei ole mikään yllätys, joka ilmeni eilispäivänä, eikä talvikaan ole mikään yllätys. Joten emme nyt voi jäädä odottelemaan jonkinlaisen poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin. Meidän täytyy toimia nyt välittömästi. Syyrian naapurimaissa tilanne on dramaattinen. Meidän täytyy osoittaa esimerkkejä toimia nyt välittömästi. Nyt ei pidä lykätä huomiseen ratkaisua. Ihmiset näkevät nälkää tänä päivänä, palelevat tänä päivänä. Nyt ei voi jäädä odottamaan poliittista ratkaisua. Meidän täytyy toimia nyt välittömästi naapurimaita, Syyrian naapurimaita ei pidettä yksin, eikä myöskään pakolaisia pidettä yksin. Kiitoksia, että pitäydytte puheenjohtajanne. Tässä olet kollegat menettelyssä ilman puhelista, joten nyt komission nimissä komissaari Stilenidis saa puheenvuoron. Thank you very much, Mrs. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin kiitän teitä kommenteistanne, ajatuksistanne ja ystävälliset sanoistanne minua kohtaan. Tunsin, että teiltä löytyy tukea ja kiitän lämpimästi tästä tuesta näin tässä vaikeassa tehtävässä, vaikeassa tilanteessa. Lopuksi ottaisin, tekisin kolme selkeää johtopäätöstä tämän illan keskustelusta ensinnä. Toista kriisi, josta puhumme tänään, on ennalta näkemätön. Sekä mm, niin, mitä tulee sen humanitaarisiin seurauksiin koskien miljoonia ihmisiä ja tietenkin minkälaisia rahoituksellisia seuraamuksia tästä on. Tällä kriisillä on valtavat vaikutukset myös Euroopalle, siis meille. Ja kattava reaktio tähän kriisiin ei synny normaalista talousarviostamme pelkästään. Valitettavasti tämä on erittäin selvä asiantila. Uskottava EU, niin kuin tekin jo olette sanoneet, niin tarvitaan tällaista vastuusta vastausta. Meillä on kollektiivinen vastuu löytää resurssit, jotta on mahdollista toimia. Ja meidän pitää ymmärtää, että jos emme panosta riittävästi varoja tähän alueeseen, seuraamukset tuntuvat kaukana alueen ulkopuolellakin, aivan varmasti. Toinen seikka, teemme kaiken mahdollisen Euroopan komissiossa ja yhdessä jäsenvaltioidemme kanssa, jotta voimme tuloksellisesti vastata tarpeisiin. EU kokonaisuudessaan on johtanut kansainvälistä vastausta kri- kriisiin. Me olemme tärkeä rahoittaja Syyrialle ja meidän pitää edelleenkin johtaa tässä tilanteessa. Kolmantena asiana Humanitaarinen vastaus ei sinällään vielä riitä. Tämä on todella iso kriisi. Siinä tarvitaan yhdenmukaistettua reaktiota yhteistyössä kansa- kansainvälisten toimijoiden ja kansallisten viranomaisten kanssa. Jo nyt teemme työtä yhdessä kehitysyhteistyöavun kollegojemme kanssa, jotta paremmin sovitetaan yhteen humanitaarinen apu ja pyritään lisäämään tähän myös tällaista vakauttamisapua. Jälleen kerran meidän pitää löytää keinoja tiivistää ja tehostaa taloudellista apuamme. Loppujen lopuksi Syyrian kriisi vaatii, niin kuin te täällä sanoitte, poliittista ratkaisua. Ikävä kyllä, humanitaariset ongelmat tarvitsevat myös poliittisen ratkaisun, mutta myös humanitaarista apua tässä hätätilanteessa. Meidän pitää tehdä kovasti yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta onnistutaan tässä erittäin vaikeassa tehtävässä ja päästään tavoitteeseen. Olen varma siitä, että meidän tukemme EU-sta Misturan, herra Misturan on erittäin tärkeää ja siitä on suurta hyötyä siis tälle erikoislähettilälle. Kiitän teitä jälleen kerran huomiostanne ja odotan Jatko yhteistyötä tällä vaikealla tiellä. Kiitoksia. Kiitos. Äh, Stylianides ja nyt neuvoston nimessä Benedetto della Vedova saa puheenvuoron. Grazie presidente, onorevoli. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, kiitos tästä keskustelusta. Haluan kiittää myös komission jäsentä näistä selkeistä ja täsmällisistä sanoista. Euroopan unionissa haluamme toimia ja antaa kriisin uhreille humanitaarista apua. Kaiken kaikkiaan Euroopan unionin humanitaarinen apu kriisin alusta alkaen on yli 2,1 miljardia euroa. Me olemme yksi suurimpia VFPn avunantajamaita ja me tuomme, tuemme täysin heidän työtään pakolaisten hyväksi. Ja tämä viimeinen panos on tämän osoittanut yhdessä VFPn kanssa. Jäsenvaltiot mahdollistavat sen, että annetaan rahoja käyttöön, jotka voidaan hyvin tehokkaasti käyttää. Ja aina selkeästi asetetaan tavoitteet. Ja yhdessä varmasti tähän lopputulokseen pääsemme. Kiitos. Kiitoksia paljon. Keskustelu päättyy tähän. Siirrymme seuraavaan.